mietintö geenivarojen saanti ja saatavuus sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako unionissa. Puheenvuoron saa Rova Bellier, neljä minuuttia. Hän esittelijänä esittelee asiakirjansa. Tehän tiedätte, että neljä minuuttia ensin ja sitten kaksi minuuttia vielä loppukommenttia varten keskustelun päätteeksi. Jos haluatte vähemmän käyttää esittelyyn, niin sitten voitte hyödyntää sen loppupuheenvuorossa. Olkaa hyvä, Rova Vilje. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. 20 vuotta on kansallisesti neuvoteltu. Ne 2010 EU ja kansainvälinen yhteisö ottivat uuden askeleen, kun pyritään säilyttämään geenivaroja. Hyväksyttiin uusi dynaaminen strategia ja Nagojan pöytäkirja koskien oikeudenmukaista ja jakoa ja käyttöä geenivarojen kohdalla. Mietintö, josta huomenna äänestämme, pyrkii muuttamaan eurooppalaiseksi oikeudeksi Nagojan pöytäkirjan. Näin EU voi ratifioida sen ennen seuraavaa YK-konferenssia vuoden 2014 lopulla. Tämä liittyy toimintastrategiaan, jolla pyritään noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksiamme biodiversiteettikysymyksissä. Luonnon monimukaisuus, pää, tärkeä pääomamme. Sandrin. Tulkkikollegat ovat lähettäneet sellaisen viestin, että puhutte hiukkasen liian nopeasti. Hiukkasen hitaammin, Joka tapauksessa meitä on ihan liittävän vähän, että voimme sallia sen tämän. Siis kyllä te saatte puhua aivan loppu, vaikka menisi pikkusen teille otetun ajan ylikin. Alors je reprends et plus calmement. No, otan hiukan rauhallisemmin. Siis mietintö, josta huomenna äänestetään, se tarkoituksena muuttaa Nagojan pöytäkirja Euroopaksi oikeudeksi ja näin EU pystyy ratifioimaan sen ennen seuraava YK YK kokousta. Tämä asetusluonnos liittyy toimintamalliin, jossa haluamme noudattaa kansainvälisiä sitoumuksiamme luonnon monimutkaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tämä on tavallaan el- el- e- e- elämän vaku- el- henkivakuutuksemme. Ja tilan, kriisi kuitenkin pahenee yhä nopeammin Monia lajeja on uhanalaisena, yli 60 prosenttia ekosysteemistä on uhanalaisena. Tämä on kriisi, jota aikaisemmin ei ole ollut, ja sen seuraamukset yhteiskunnalle tulevat omaman oman kustannuksensa rahallisesti ympäristön kannalta, ja tämä on nousemassa tämä lasku. Tähän liittyy poliittista merkitystä, ajatellen myös kansainvälisiä kumppaneitamme. Pöytäkirja liittyy siihen, että saataisiin aikaan järjestelmä, jonka kautta voidaan saada aikaan kestävä järjestelmä kaikille, kaikkialla maailmassa, ja näin voidaan noudattaa sääntöjä ja pyrkiä toimimaan tässä kriisissä, joka ei ole vain taloudellinen, vaan myös moraalinen ja poliittinen. Asetuksen hyväksyntä on merkittävä myös Euroopan kannalta, kun neuvotellaan kansainvälisesti biodiversiteetista. Eurooppa on toiminut tärkeänä toimijana, on saatu aikaan huomattavia edistysaskeleita, mitä tulee Nagojan pöytäkirjan hyväksymiseen. Huomisen äänestyksen tulos tulee riippumaan siitä, onko EU seuraavissa neuvottelussa mukana vai ei. Huomisen äänestys Kysymyksestä riippuu Euroopan rooli kansainvälisellä kentällä ympäristökysymyksissä. Huominen äänestys vaikuttaa myös eurooppalaiseen mallimme, joka on kestävämmällä pohjalla tasa-arvoisempi, joka pyrkii varmistamaan luonnon monimuotoisuuden muotoisen säilyttämisen haasteet ovat moninaisia. Tietysti biodiversiteetti on tärkeä kysymys, mutta myös monet taloudella tutkimus, monet väestönosuudet ovat riippuvaisia näistä geenivaroista. Meidän kantamme kautta pitäisi saada aikaan hyvät selkeät säännöt kaikille eurooppalaisille käyttäjille, jotta voidaan rohkaista tutkimukseen, auttaa eh, innovoinnissa ja samalla noudattaen ihmisoikeuksia ja luonnon monimuotoisuutta. Tässä on kysymys kansainvälisten luo, luo, kumppaneidemme luottamuksesta ja me menetämme kaiken uskottavuuden, uskottavuutemme, johon on kuitenkin mennyt vuosikymmeniä. Ja tämä tämä ei koske vain neuvotonta biodiversiteetissä. Muissakin kansainvälisissä yhteyksissä tämä on tärkeää. Voidaanko hetkekään kuvitella sellaista, että EU olisi poissa ilmastoneuvotteluista ja Kioton pöytäkirjan käsittelyistä? Ei tietenkään. Sama koskee myös biologista monimuotoista ja Nagojan pöytäkirjaa neuvosto ja komissio pyytävät meitä edistämään tätä prosessia ripeästi, jotta voimme noudattaa kansainvälisiä sitoumuksiamme kuitenkin. Jos ratifioidaan Nagojan pöytäkirja, se ei vielä riitä, jos emme pysty saamaan aikaan eurooppalaista astusta, joka noudattaa pöytäkirjan tavoitteita. Tätä varten olemme tehneet työtä ympäristövaliokunnassa yhdessä ja siksi minä toivonkin eh, voivani kiittää lämpimästi varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Me olemme tehneet yhdessä työtä tässä mietinnössä, että saisimme eh, kannan, joka on vahva, vakavasti otettava ja tasapainoinen, joka parantaa komission entisestään ja joka vahvistaa parlamentin kantaa. Mietintö, joka hyväksyttiin Envissä, sai tukea monilta kollegoilta, niin sitä kannattaakin puolustaa. Sama koskee uuden tapaisia käyttömuotoja. Tämä varmistaa, että ähm, tässä pyritään luomaan innovoivaa rahoitusmallia ja eurooppalainen rahasto biodiversiteetin Euroopassa. EUlla pitää olla vahva lainsäädäntö ja sen pitää osallistua siihen, että lopetetaan biopiratismi. Jokainen meistä, toivon, on ymmärtänyt, mistä, minkälaista vastuusta on kysymys ja minä vetoankin teihin, rakkaat kollegat, että huomenna hyväksyisitte tämän mietinnön, joka Envissä on jo hyväksytty ja näin voin alkaa neuvotteluprosessin neuvoston kanssa, jotta voidaan nopeasti nopeasti ratifioida Nagojan pöytäkirja. Sandrin tiene... Kiitos Sandrin. Seuraavaksi komission jäsen Potocnik, joka esittelee komission kannan aiheeseen. Thank you. Kiitos. Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet ensinnäkin ja tär- tärkeimpänä asiana haluan kiittää esittelijä Bejetä siitä hyvästä työstä, mitä hän on tehnyt tämän tärkeän ehdotuksen parissa. Samat kiitokset kuuluvat myöskin varjoesittelijöille ja myöskin muiden valiokuntien lausunnonlaatioille. Olen kiitollinen, että Euroopan parlamentti ja monet jäsenet ovat käyttäneet niin paljon aikaa tämän asetuksen parissa. Olen tietoinen siitä, että kun käytin keskustelua tästä asiasta ja proseduurista, ne eivät ole olleet ja Tämä ei ole yllättävää, sillä tämä asia, eli geneettisten äh, varojen käyttäminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien luominen on kaikkea muuta kuin helppo kysymys. Toisaalta yhtäältä tämä äh, käsittää biologisen monimuotoisuuden säästämisen ja täytyy myöskin kiinnittää huomiota valtion itsemääräämisoikeuteen ja myöskin paikallisten alkuperäiskansojen tilanne täytyy ottaa huomioon liittyen näihin geenivaroihin. Tällä on myöskin vaikutuksia taloudellisiin arvoihin, jotka kiinnostavat Euroopan unionia. Kuitenkin se, että tarjotaan innovaatioille hyvä ympäristö ja pystytään suojelemaan kaupankäyntiä ja niin poispäin. Kun neuvoteltiin Nagojan pöytäkirjasta, niin se kesti kauan ja tässä on saatu aikaiseksi tasapaino kaikkien etujen välillä. Tiedän tämän suoralta kädeltä, koska olin siellä paikalla, niin kuin monet teistäkin olivat. Me emme tietenkään neuvottele enää, vaan meidän täytyy nyt ryhtyä toimenpiteisiin sen pohjalta, mistä on neuvoteltu. Olen vakuuttunut siitä, että mietintö, joka teille on esitetty ja josta tulette äänestämään huomenna, olisi vankka pohja neuvotteluille EUn instituutioiden kesken tästä asiasta, vaikkakin minun täytyy todeta selvästi, että joiltain osin se ei ole komission kannalta täydellinen. Se, että tämä asia saadaan ratkaistuksi ennen vaaleja, liittyy siihen, että edustaja Belier saa mandaatin, jotta trilogi voi alkaa mahdollisimman pian. Aikaa on jo vähän, kun ajatellaan, että määräaika Nagojan pöytäkirjan ratifioimiseksi on ensi heinäkuussa. Ja tämä on erittäin muodollinen prosessi ja se kestää myöskin pitkään. Tästä syystä me emme saa viivytellä. Me, ta- me tarvitsemme kaikki tulevat viikot ja kuukaudet, jotta voimme tehdä työtä EU-instituutioiden välisen sopimuksen eteen ja saadaan asetusteksti päätökseen jos jäsenvaltiot ja instituutiot eivät voi rat- saa ratifioitua tätä riittävän ajoissa, emme voi olla neuvotteluissa täysimääräisenä jäsenä mukana sitten, kun 2014 tästä asiasta neuvotellaan. Me olisimme ainoastaan tarkkailijan asemassa, eikä meillä olisi äänestysoikeutta. Ja tällä olisi erittäin vakavia seurauksia siihen, miten voimme vaikuttaa siihen, että tärkeimpiä asioita näköjään pöytäkirjasta täytäntöön pannaan. Se, että emme pystyisi aktiivisesti ottamaan näihin päätöksiin osaa, olisi erittäin vahingollista eurooppalaisille intresseille ja myöskin Euroopan EU-yritysten intresseille. Tämä myöskin vaikuttaisi innovaatioihin. Monet valtiot eivät enää antaisi geneettisiä varoja tutkijoiden ja teollisuuden käyttöön Haluaisin painottaa myöskin sitä, että jos uusia toimenpiteitä ei täytäntöön panna riittävän ajoissa, niin se tarkoittaisi sitä, että mitään lainsäädäntöä ei olisi. Ja näin ollen jäsenvaltiot, ainakin jotkin niistä, etenisivät siten, että ne loisivat omaa lainsäädäntöään sillä välin. Tämä lopputulos oli se, että meillä olisi tilkkutäkki lainsäädäntö Euroopan unionissa, eikä tämä todellakaan olisi yhtenäismarkkinoiden etujen mukaista, eikä myöskään johtaisi tuottavuuteen tutkijoiden ja yritysten parissa. Niin kuin te tiedätte, Nagojan pöytäkirja oli pakettisopimus. Eurooppalaiset käyttäjät kohtaavat ongelmia geenivarojen käytössä, varsinkin kehittyvissä maissa. Ja ne maat, jotka tarjoavat näitä geenivaroja eurooppalaisille käyttäjille, johtaa siihen, että meidän täytyy myöskin pitää sopimusosastamme kiinni. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy varmistaa yhteensopivuus EUn alueella niin, että valtiot saavat myöskin osan hyödyistä. Asetuksen tarkoituksena, josta tänään puhumme, on saada aikaiseksi lainsäädännölliset puitteet tälle yhteensopivuudelle. Jos emme saa näitä toimenpiteitä EU-ssa aikaiseksi, kolmannet maat mahdollisesti näkevät meidät epävarvana tai yhteistyökyvyttömänä alueena eivätkä näin sitten anna Euroopan unionin käyttäjille näitä geenivaroja. Joten jos ratifiointiprosessia viivytetään, niin se olisi täysin omien etujemme vastaista. Tämän lisäksi se, että pöytäkirjaa ei ratifioitaisi oikea-aikaisesti, vaikuttaisi myöskin kansainvälisiin sitoumuksimme kielteisesti. Ja kun ajatellaan biodiversiteetin säilyttämistä ja uskottavuutamme seuraavassa kokouksessa ja myöskin, myöskin muissa yhteyksissä, jotka käsittelevät ympäristökysymyksiä. Arvoisat edustajat, instituutiolla on eri näkemyksiä ennen tätä trilogiaa ja trilogihan on sitä varten, että pyritään ratkaisemaan olemassa olevat ongelmat ja pyritään samanaikaiseksi yhteistä pohjaa sopimusta varten. Olen vakuuttunut siitä, että trilogin kautta me pystymme saamaan aikaiseksi hyväksyttävät kompromissit ja hyvän lopputuloksen. Sellaisen, joka on hyvä Euroopan unionille, sen tutkijoille, sen yrityksille ja tietysti myöskin hyvä, kun ajatellaan biologista monimuotoisuutta. Muista vielä erittäin hyvin että te monet erittäin innokkaasti autoitte minua ja myöskin muita Nagojassa. Meillä on yhteinen tavoite eh, saada sopimus tästä pöytäkirjasta ja myöskin, että saamme auttaa biologisen monimuotoisen säilyttämistä. Eh, kaikki instituutiot ja edustajat tekivät yhteistyötä tämän jalon päämäärän saavuttamiseksi. EU oli merkittävässä asemassa tässä kysymyksessä näköissä 2010. Nyt on jälleen aika muistaa noita päiviä ja yhdistää voimavarat jälleen kerran. Se, että saadaan asetus, asetus kuntoon riittävissä ajoin, on EUn ja kaikkien meidän etujen mukaista. Ja totta kai myöskin EUn teollisuuden etujen mukaista ja meidän täytyy myöskin pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistamme. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen ja sitten kehitysvaliokunnan nimissä Rova Grace, minuutti. Kiitos. Täällä samassa paikassa aivan selvästi haluttiin päästä eroon biopiraatismista, koska on uutta kolonialismia, koska tässä halutaan päästä kohti vihreitä varoja. Me totesimme, että ei keskitetä geenivaroja pelkästään tiettyjen yritysten käsiin teollisuusmaissa omine dramaattisen seurauksineen, jotka tiedämme. Me sanoimme ei kaupankäynnille ja se, että geenivaroja laittomasti hyödynnetään. Nagojan Pöytäkirja on tänä päivänä ainoa väline taistella biopiratismia vastaan. Biopiratismin torjunta tarkoittaa sitä, että myös alkuperäiskansojen oikeuksia kunnioitetaan, säilytetään moni, luonnon monimuotoisuutta, säilytetään planeettaa, turvallisuutta, terveyttä, tekniikan turvallisuutta. Komissio on kuullut meitä vain yhdellä korvalla. Esittelen on tehnyt erinomaista työtä puolestaan, että me saamme tasapainoisen asiakirjan aikaan. Olkaamme johdonmukaisia siis, ja minä vetoan sen puolesta hyväksytty tämän tekstin. Kiitos. Katrin. Kiitoksia Katrin. Enpä näe herra Boveta salissa, jonka piti puhua maatalousvaliokunnan puolesta. Oli aika tärkeä osa kuitenkin tätä keskustella, keskustelua. No, katsotaan, jos tulee vielä keskustelun aikana paikalle ja sitten hän saa puheenvuoron, mutta sen sijaan minuutin ajaksi saa puheenvuoron nyt Rova Lövin kalatalousvaliokunnan puolesta. Uh, thank you, Mr. President. Uh, I want to thank uh, Sandrine. Kiitos puhemies. Haluan kiittää Sandrin Belietä ja myöskin kollegani Ian Hutchtonia, jonka lausunto hyväksyttiin täydellä enemmistöllä kalatalousvaliokunnassa ja näin ei usein siellä käy. Ja kaikki esittelyiden tarkistukset hyväksyttiin johtavassa valiokunnassa ja tällainen sopimus kalatalous- ja ympäristövaliokunnan kanssa on myös harvinainen. Hudstonin lausunto käsittelee kahta tärkeää asiaa. Ensinnäkin se, siinä viitataan tarpeeseen ottaa huomioon paikalliset ja alkuperäiset yhteisöt tässä saatavuuskysymyksessä tämä on pöytäkirjassa, mutta sitä ei kuitenkaan ole komission ehdotuksessa. Ja toisekseen se tunnustaa mahdollisuuden EUlle laajentaa pöytäkirjan äh, toimivaltuutta niin, että tässä voidaan käyttää myöskin kansainvälisillä vesillä. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska kaksi kolmannesta maailman meristä, valtameristä, eli, eli puolet maapallosta, on kansallisen lainsäädännön ulkopuolella. Kiitos. Isabella, entramos en el... Ja sitten puolestaan ryhmien puolesta puhuvat. Kaksi minuuttia saa ensin kansanpuolueen puolesta Rova Gutierrez Cortines. Kristiin, ole hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat puhuneet ja ovat tehneet työtä, esittelijä, mutta myös muita. Haluaisin myös pyytää teiltä ymmärrystä ja jousto, joustavuutta, jotta voimme viedä tätä asiaa eteenpäin. Tämä on asiakirja, joka kuuluu kansainväliseen kehykseen. Tässä pyritään selventämään, että tämä on ryhmälle selittänyt. Tässä pyritään saamaan aikaa juuri aikaan se, että te tukisitte tätä mietintöä. Miksi? Siksi, että EU:ssa on valtavasti ympäristövälineitä, paljon lainsäädäntöä, niin paljon, että eh, yritykset ovat monien rajoitusten rajoittamia, liikaa niitä on. Tämä asiakirja on kansainvälinen asiakirja ja näin ollen niin, tässä, niin kuin monissa muissa kysymyksissä meidän pitää tulla mukaan tähän järjestelmään. Minä haluaisin, että komissio olisi todella vahvana ja oma poliittinen ryhmäni voisi tukea tätä mietintöä. Ymmärrän on ihan oikein, tämän Nagojan pöytäkirja on oikein, että korvataan alkuperämaille menetyksiä pyritään välttämään kaikenlainen väärinkäyttö, mutta kuitenkin sanon myös sen, että tämä on teksti, joka ei ole vielä tarpeeksi kypsä. Tämä on prosessi, sitä pitää jatkaa ja sitä prosessia pitää tukea, mutta meidän pitää ottaa huomioon, että vielä puuttuu välineitä, ennen kuin, ja, eikä pystytä niitä toteuttamaan kunnolla, mihin viittaan esimerkiksi oikeuksiin. Meillä on oikeuksia ja velvoitteita, mutta pelisääntöihin liittyvät nämä oikeudet puuttuu monia välineitä, esimerkiksi tieteistä. Monilla puuttuu tällainen luettelo tuotteista, joita geneettisesti voidaan osoittaa, että ne todellakin omistavat tavallaan nämä geenituotteet. Siksi uskonkin, että komission pitää olla todella tiukkana, kun kehitetään tutkimuspolitiikkaa tällä saralla Tämä luo paljon odotuksia monien kansojen parissa ja myös tämä herättää paljon epäilyksiä yritysmaailmassa. Sanon myös, että oma ryhmäni tulee tukemaan mietintöä vain, jos sinne poistetaan tämä retroaktiivisuus, taannehtivuus ja me pyydämme, että taannehtivuus voitetaan, mutta jos äänetään kielteisesti, niin silloin tämä vastuu kuuluu niille ryhmille, jotka eivät ole halunneet perääntyä tässä. Meille tämä retroaktiivisuus on tärkeä kysymys. Kiitoksia. Kiitos. Sitten SD-ryhmän puolesta herra Pavel Pock. Kiitos kollegat. Tämän asian parissa on todettu, että ei ole kyse luonnonmukaisuudesta, vaan täytäntöön panosta Nagojan pöytäkirjan tai luonnon monimuotoissopimuksen pohjalta nyt. Meidän täytyy kantaa myös vastuumme tämän kehityskulusta, jos ei meillä ole mahdollisuutta tätä hoitaa, niin tällä kaudella ei voida ratifoida Nagojaakaan. Eikä voi käydä neuvotteluja seuraavassa osapuolikonferenssissa ensi vuoden lokakuussa. Ja sitten on riittävästi maita Nagojan hyväksymiseksi, ja se onnistuu ilman meitäkin. Jos emme ole siellä pöydän ääressä, niin me olemme ulkopuolella kaikki ne ikävinen vaikutuksineen EUlle tässä asiassa. Geenivarojen saatavuus loppuisi ja me ei siitä keskusteltaisi ilman meillä läsnäoloamme ja niin päin pois. Kaikkien haitallisin vaikutus oli se, että menetämme uskottavuutemme kaiken kaikkiaan, mitä olemme rakentaneet viime vuosikymmenen aikana. Minä tuen totta kai äänestysten tuloksia myös ENY-valiokunnasta, mutta minä vetoan kaikkiin kollegoihin. Minä pyydän, tukekaa tätä mietintöä, annetaan neuvotteluvaltuudet, vaikkakin osa ehdotuksista menisikin roskakoriin huomenna. Ainakin voidaan neuvotella paras mahdollinen tulos, ja vain siinä tapauksessa voimme olla osana myös neuvotteluissa seuraavassa osapuolikonferenssissa lokakuussa 2014. Kiitos. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi ALDE-ryhmän puolesta kahden minuutin ajan herra, herra Brandi. Thank you, chairman. After... Kiitoksia 18 neuvotteluvuoden jälkeen yhtäkkiä 2010 lokakuussa lähtiin valkoisen savun nousevan. Saatikin sopimusaikaan Nagojan pöytäkirjasta. Minä olen sitä todistamassa itsekin tätä valkoista savua. Tämä pattitilanne siinä, kun jotkut halusivat pienivarojen saatavuutta, saantia ja toiset, jotka halusivat puolestaan paremmin niitä jakaa, niin pattitilanne hävisi yhtäkkiä. Ja me, siis komissio ja sen valtiot, me, parlamentin jäsenet, me osoitimme suosiota tälle, koska se oli voitto luonnon monimuotoisuudella ainakin jatkoa ajatellen. Ratifiointi oli tämä pikkuinen ja viimeinen este, jonka oli ylitettävä. Mutta se osoittautui paljon vaikeammaksi kuin ajateltiinkaan. Nimittäin parin viime vuoden aikana, päivän aikana moni yritys, joka käyttää paljon geenivaroja, on ilmeisesti joutunut vaikeuksiin. Oikeusvarmuusko on sitten suurin huolenaihe heidän puolella vai onko niin, että toiset ovat ruvenneet miettineet uudelleen kokonaan hyötyjen jakamista? Minulla ei ole tämä selväksi vielä. Mutta pari asiaa tässä on kuitenkin aika tärkeää. Nimittäin tämän ehdotuksen tarkoituksena on se, että ne, jotka tekevät tutkimusta ja kehitystyötä geenivarojen osalta, niin tässä ei tule kyseeseen esimerkiksi maanviljelijät tai kaupankävijät. Jos ajatellaan puolestaan poikkeuksia, joita tässä on, myös mitä esimerkiksi elintarvikejärjestöt ovat vaatineet. Kaikki tämä on taattu. Sitten lopuksi pari keskeistä seikkaa, puhemies. Ilmeisesti tämä, mikä on ollut hiukan se punainen vaate joillekin ryhmille, se mikä osuus on uudelleenkäytöllä. Minulla on tarottu, että jos siitä tämä oteta mukaan, niin asiakirja on vain paperitiikeri, koska 90 prosenttia kaikista geenivaroista on jo taattu kokoelmissa. Eli jos ei puhuta uudelleenkäytöstä, niin puhutaan vain noin 10 prosentista, mitä virkaa sillä olisi siis. Kysynkin komissiolta, ja tämä on viimeinen virkkeeni niin puhemies, pitääkö tämä paikkansa? Eli jos ei ole tätä uudelleenkäyttömahdollisuutta, niin luommeko vain paperitiikerin, vai ihan vakavasti uskotte, että tämä on askel eteenpäin kohti laajempaa saatavuutta ja saantia, eli harppaus eteenpäin myös luonnon monimuotoisen osalta. Kiitoksia kollega ja sitten vielä muut puhujat, jotka omissa nimissään puhuvat ensimmäisenä herra Dorfman. Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat. Euroopan unioni on maailmanlaajuisesti johtava, kun ajatellaan nuorten kasvien ja siementen vientiä ja tuotantoa, eivätkä tätä tee ainoastaan suuret yritykset, joista on aina puhe, vaan hyvin monet pk-yritykset ovat mukana tässä koko EUn alueella. Minä uskon, että nämä yritykset olisivat tyytyväisiä, jos olisi olemassa selkeät määräykset siitä, miten ne voivat saada käyttöönsä geenivaroja, koska tämä saa aikaan oikeusvarmuutta ja helpottaa myös sitä, että saadaan uusia geenivaroja, joiden avulla tämä tuotanto on mahdollista, kasvatus on mahdollista, mutta me emme saa käyttää sellaisia määräyksiä, jotka aiheuttavat sen, että kilpailijat joutuvat tässä huonoon asemaan ja näin eivät sitten enää tässä käännykään Euroopan puoleen. Meidän täytyy monia asioita ottaa huomioon tämän pöytäkirjan ratifioinnissa ja myöskin tämän äh, mietinnön osalta. Me emme saa vaatia sellaisia määräyksiä, jotka menevät Nagojan pöytäkirjan ulkopuolelle. Toisekseen me emme saa mitään takautuvia käyttöjä ottaa käyttöön. Me emme tarvitse mitään erityisrahastoja, joista ei tiedetä, mihin varat menevät, mutta joissa tiedetään, mistä ne tulevat, eli yrityksiltä. Neljänneksi meillä ei saa olla sellaisia määräyksiä, jotka asettavat kyseenalaisiksi tuottajien ehdot. Olen vakuuttunut siitä, että jos me voimme panna täytäntöön nämä periaatteet, niin Nagojan pöytäkirjan täytäntöönpano on hyvä asia tuottajille ja näin ollen myöskin etu PK-yrityksille Euroopassa. Paljon kiitoksia. Kiitos sitten kaksi minuuttia. Rouva Krista Klass. Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Kansainvälinen sopimus Nagojan pöytäkirjan on johtavassa asemassa täytäntöpanossa Euroopan unionissa. Nyt meidän täytyy pitää huoli siitä, että tämä hyvä kansainvälinen pohja ei muutu monimutkaiseksi eh, ja että siihen ei tule liikaa velvollisuuksia ja dokumentaatiota. Kyse on myöskin Euroopan kilpailukyvystä kolmansiin maihin nähden. On tärkeää, että EUn vaatimukset eh, biologisen monimuotoisuuden täyttämiseksi ottaa huomioon eh, nämä roolit myöskin maatalouden ja ympäristönsuojelun osalta. Myöskin tulevaisuudessa täytyy edistää tutkimusta, koska ainoastaan näin voidaan elintarviketuotannon haasteet saattaa sopusoituun vaatimusten kanssa ja että tämä, tästä myöskin kaikki hyötyvät. Arvot ja merkitys, joka tällä on, tämä hyväksyttiin jo Euroopan parlamentissa se liittyy yhteisöpatenttiin ja sen hyväksyntään myöskin patenttijulitus, joka liittyy merkittäviin biologisiin toimenpiteisiin, siinä otettiin tähän kantaa ja tämä perusperiaate täytyy myöskin tulevaisuudessa ottaa huomioon, koska se antaa oikeusvarmuutta maatalousinnovoinnille ja varmistaa myöskin sen, että Äh, edut äh, geenivarojen osalta otetaan huomioon. Viljelijöiden täytyy myöskin tulevaisuudessa saada käyttöönsä geenivaroja silloin, kun niitä on ensimmäiseltä käyttäjältä saatavilla mielestäni täytäntöpanon täytyy olla myöskin käytännönläheistä, kun ajatellaan Nagojan pöytäkirjan täytäntöpanoa EUlla. Joten pyydän myöskin neuvottelun mandaattia, jotta Eurooppa pysyy neuvotteluissa mukana ja että päätöksiä ei tehdä ilman meitä. Kiitoksia. Kiitoksia Krista. Seuraavaksi keskustelemaan puheen puhujaluettelo. Siellä on vain yksi halukas. Ja muistuttaisin, että on kyse yhdestä minuutista vain. Herra Paska predložený návrh nariadenia má byť v podstate transpozíciou. puhemieheksi kiitokset. Tämä, tässä tavallaan on siirretty kansainvälinen sopimus EU-oikeudeksi Nagoyan pöytäkirja, joka näin on siirretty. Oikeuteemme on tärkeä väline, kun toimitaan biopiratismia vastaan, niin pyritään saamaan oikeudenmukaista geenivarojen käyttöön, koska voitot tästä toiminnasta, nämä geenivarat usein ovat kehittyvistä, kehittyvistä kehitysmaista peräisin meidän pitäisi varmistaa, että tämän asetuksen myötä varoja jaetaan oikeudenmukaisella tavalla, mutta komission ehdotus ei tarpeeksi korosta keskinäistä tasapainoista käyttöä ja tu- voittoja ja tuloja tällaista saadaan. ja siksi meidän täytyy tehdä tarvi- tarkistuksia. Ensinnäkin meidän pitää korostaa sitä asiaa, että patenttien kohdalla meidän pitää aina nimetä gene- geenivarojen alkuperä ja osoittaa, todistaa, että on kerätty nämä varat laillisella tavalla. Näin pitäisi auttaa myös paikallisyhteisöjä ja heidän perinteinen tietämyksensä usein auttaa patenttien saamisessa myös. Jos me muotoilemme tämän vain paremmalla tavalla, niin se on parempi. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Potocnik, joka voi reagoida kollegojen puheenvuoroihin. Thank you, I will not belong. Kiitoksia, en nyt puhu kauaa. Mm-hmm. Vastaan ainoastaan niihin kysymyksiin, jotka olivat melko suoraviivaisia herra Gerbrandilta. No, kyseessä ei ole paperitiikeri. Se, että asetusta sovellettaisiin ja äh, sovelletaan tätä asetusta, niin se on asia, jonka olemme saaneet usean otteeseen komission taholta. Komissio ei ole täysin tyytyväinen siihen, mutta uskon kuitenkin, että tämä mietintö voi kuitenkin olla hyvä pohja neuvotteluille Euroopan unionin instituutioiden välillä. No ne kannat, jotka ovat olemassa, ovat niin lähellä toisiaan, että nyt todellakin kannattaa pyrkiä siihen, että me todellakin saamme mandaatin että me istumme pyöränpöydän ympärillä. Jos näin ei tapahdu, niin sillä on huonoja seurauksia ja niitä ei voida myöskään ennustaa. Joten päätän nyt johonkin, johon te päätitte periaatteessa viime vuonna, koska viime vuonna Euroopan parlamentti vaati komissiolta esittämään lainsäädäntöä, jotta Nagojan pöytäkirja voitaisiin täyttää ja ratifioida EU-ssa mahdollisimman nopeasti. Nyt vetoaisin teihin, että myönteinen tulos huomisessa äänestyksessä tästä asetuksesta on tärkeä askel unionin tavalle toimia juuri siten, niin kuin te olette pyytäneet meitä toimimaan. Kiitoksia. Keskustelu päättyy siihen, että esittelijä pääsee ääneen. Hän saa kaksi minuuttia päät- keskustelun päättämiseksi. Merci, monsieur. Kiitos, herra puhemies. En välttämättä tarvitse kahta minuuttia. Keskustelu oli hyvin värikäs. Kiitos kaikille varjoesittelijöillekin. Minä nyt tässä vaiheessa vain haluaisin tärjätä yhtä asiaa. Jos mietintö sellaisena kuin se meni läpi ympäristövaliokunnassa menettää sisältöisenä huomenna, niin varmasti kysymys neuvotteluvaltuuksista ja siitä, että voidaan lähteä neuvottelemaan todellakin tasapainoisella tavalla rakentavassa hengessä neuvoston kanssa. Joudutaan ehkä miettimään kokonaan uudelleen tätä. Tavoitteenahan toki on, että saadaan Nagojan pöytäkirja voi mahdollisimman nopeasti, mutta meillä on varsinainen vastuu kannettavanamme kansalaisten nimissä – ajatellaan eurooppalaista etua eikä pelkästään kansallisia etuja tai jonkin yritysalan, maatalouden, lääketeollisuuden etuja. Meillä on tämä taakka ja vastuu harteillamme ajaa eurooppalaista etua sekä neuvotteluissa, neuvotteluissa ja sitten siinä yhteisessä kannassa, joka komission neuvoston kanssa löydämme, niin että olemme odotusten mukaisia myös. Haluamme tätä viedä eteenpäin, että niin on mahdollisimman suuri hyöty kaikille kansalaisille, kaikille aloille. Tämän nyt vain halusin täsmentää. Jos siinä mennään valtuuksiin ja mietinnön kanssa, jolla ei ole mitään sisältöä, niin emme siinä uskottavuudessa kyllä pärjää. Ei myöskään, jos ajatellaan kansainvälistä osapuolikonferenssi Koreassa ensi vuonna. Korostan nyt vain tätä, myös ajatellen huomista äänestystä, varsinkin kun ympäristövaliokunnan kantaa on pitkä keskustelun lopputulos perustuen sopuratkaisuun ja tasapainoiseenkin sellaiseen, niin sitä tähdentäisin. Vielä lisän yhden asian, kun puhutaan uudelleenkäytöstä, niin siinä ei puhuta millään muotoa taannehtivuudesta. Se ei ollut millään muotoa esillä ympäristövaliokunnassa, se on väärää tietoa, se on vääristynyt tulkinta. Minä olin näköjässä minäkin ja niin tiedän, mikä meidän valtuutuksemme oli neuvostossa ja komissiossakin. Ja kun käytiin Afrikan unionin kanssakin neuvotteluja, me ei siellä hyväksytty taannehtivuutta. En nyt nyt niin tyhmä ole, että rupeaa sitä uudelleen esittämään, kun tiedämme, että siinä vain sen aikaa. Olen pahoillani anteeksi. Ei ole kyse taannehtivuudesta. On kyse siitä, että silloin kun ruvetaan soveltamaan Nakojen pöytäkirjaa määräyksiä, että olisi vain yksi sääntö, joka koskisi kaikkia taloudellisia toimijoita unionissa. Uudelleenkäyttökysymys on myös oikeusvarmuuteen liittyvä kysymys, niin että voidaan välttyä kilpailuväärityksiltä edes EUn sisällä. Yksi esimerkki, ja tähän olen lopettelemassa puheenjohtajas, niin ajatellaan, että EU haluaa pitää niin tiet sellaisena, että ne saavat olla vain 100 kilometrin pittaisia, siis 100 kilometrin tuntivauhtia, ja sitten mennäänkin 120. Siitähän kyse olisi. Ne, jotka ovat ostaneet auton ennen eurooppalaisen sääntelyn voimaantuloa ja voivat 110 ajaa moottoriteillä sitten, jos ostaa uuden auton sen jälkeen, kun tämä on tullut voimaan, joutuisivat käyttämään toista nopeusrajoitusta, 100 kilometriä tunnissa. Toivottavasti tämä tuli riittävän selväksi. No, puhutaan uuden käytöstä, niin ei ole kyse Nagojan pöytäkirjan noudattamisesta. Kyse on vanha, että, että ruvetaan noudattamaan Nagojan pöytäkirjaa sitten, kun se astuu voimaan koskien kaikkia toimijoita tasapuolisesti. Eh, ja sitten keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivien. Seuraava kohteesityslistalla on suullinen kysymys komissiolle liittyen EUn sisäiseen turvallisuuden strategiaan.